Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Hyvät naiset herrat, nyt aloitamme äänestykset. Die erste Abstimmung betrifft ensin kiireellinen päätösosmetus kuudelta ryhmältä Ruandasta, Ruanda ja Victoria Ingabiren tapaus, Äänestämme tästä kokonaisuudessaan. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Sudan. Päätösasmelty seitsemältä ryhmältä. Kohta kuusi. Tähän liittyy suullinen tarkitus Svobodalta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, puhemies. Ehdotan, että mukamme kappaletta kuusi päätöslauselmaa niin, että kappaleen lopussa lisätään sanat ja erityisesti ko- koskee. Ja sitten nämä neljä nimeä, jotka löytyvät tuosta äänestysluettelosta. Minulla on kolme syytä tähän tarkistukseen.